valtiot eivät välitä niistä pätkääkään. Ja me ainoastaan sitten joudumme maksamaan tästä utopiasta yritysten puolella. Kiitos ja kollega Stassanille. Sitten muut kuin ryhmäpuheenvuorot. Kaksi minuuttia kollega Hanslik seuraavaksi. Eh, Hyvät kuulijat ja komission jäsen.